Good morning. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, arvon kollegat. Aloitetaan tämän päivän kokous. Olemme kutsuneet professori Joseph Stiglitzin tänne paikalle. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ja professori, professori Campo, entinen Kolumbian ministeri, ja nyt hän on professori Kolumbiassa Columbia University-yliopistossa. Tänään minulla on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi professori Joseph Stiglitz, talouden alan Nobel-palkinnon saanut professori. Ja kiitos, että tulitte paikalle. Olette täällä Panaman paperita tutkineen panamalaisen tutkintavaliokomitean entisen asiantuntijana ja meillä on suuri ilo keskustella kanssanne teidän kokemuksistanne tämän tutkintakomitean tiimoilta. Lähetimme teille kysymysluettelon ennen tätä kokousta. Ja meillä on suuri kunnia, että käytitte aikaanne viikonloppuna lähettääksenne vastauksenne, jotka on lähetetty valiokunnan jäsenille. Ensin on alustuspuheenvuoronne, jos voisitte 10 minuuttia puhua sen jälkeen. Otetaan kysymyksiä ja vastauksia valiokunnan jäseniltä 14 kieltä meillä on täällä tänään käytettävissämme. Ja kysymykset esitetään no yleensä viidessä minu- viiden minuutin ajoissa. Se pitää ehkä lyhentää kolmeen minuuttiin tänään. Kysymys minimissään minuutti ja aika sitten vastaukselle. Professori Stiglitz, olkaa hyvä. Well, thank you very much for this. Kovasti kiitoksia tilaisuudesta puhua teille. Mielestäni valiokuntainen aihe on äärimmäisen tärkeä nimittäin salassapito, paratiisit, joihin panamapaperit kiinnittävät huomiota, ovat hyvin haitallisia vaikutuksiltaan ajatellen yhteiskuntiamme maailman mittakaavassa. Ei pelkästään ajatellen taloutta, vaan myös ihan yhteiskuntaa ajatellen. Näiden keskustenhan kautta voidaan harjoittaa verovilppiä, veron kiertoa. Kyllä rahanpesuutakin, se tukee korruptiota, puolestaan tukee myös laajaa kirjoa erilaista toimintaa. Panama-paperit toi esille muun muassa sen, että tajuttiin tämä mittakaava erilaisissa toimissa, jotka ovat käytössä. Kaikkihan me tiesimme toki, että veroparatiisit eivät ollut minkään vertaisia. Tiedimme paljon, että kaikenlaista ikävää toimintaa tapahtuu näissä veroparatiiseissa. Mutta hyvin tarmokkaalla tavalla Panama-paperit kyllä toivat päivän valon ensin kertaa oikeastaan sen, mikä on ollut käytössä. Minä haluaisin tähdentää sitä, että 80 prosenttia kaikesta toiminnasta panapapereiden kuvaamina eivät liittyneet Panamaan. Tämähän osoittaa, että tämä on maailmanlaajuinen ongelma. Panama-paperit nimenä periytyy siitä osin, että papana paperit kuulostaa niin kivalta, kuten LuxLeaks kuulostaa kivalta. Ja jos halutaan, että se jää mieleen, LuxLeaks, Panama-paperit, niin se helpottaa muistamista se on tarttuva, mutta myös siitä syystä, että Panama-paperitten keskuksena oli panamalainen lakifirma. Sehän oli mukana kaikessa tässä toiminnassa, joka tuli päivän valoon. Se oli tavallaan kaiken tämän rahakirstuna näille asiakirjoille. Vain yksi lakifirma. Ja muistakaa, että Kyse on yksi neljästä merkittävästä lakifirmasta Panamassa. Sitä pitää, pidetään vähän pienempänä näistä neljästä. Eli kuvitelkaapa, että jos tämä on yksi vähän pienempi lakifirma, niin emme tiedä ollenkaan, mitä oli tekeillä sitten muissa firmoissa. Ajatelkaapa siis tätä mittakaavaa, joka tässä on ollut veroparatiiseissa. No jos ette kaikki ole ehtineet tutustua minun vastauksiini, niin lyhyesti totesin, että Panama-papereiden julkaistamisen jälkeen, mikä ei ollut yllättävää, Panama oli sitä mieltä, että maine oli kärsinyt. Ja ihan ansaitusti toki. Varsinkin kun ajatellaan Norvegaa, huumeita, niin siellä oltiin sitä mieltä, että sen piti jotenkin palauttaa mainensa. Minä olinkin toivonut, että olisi kyse muustakin kuin vain mainen palauttamisesta, vaan että muutettaisiin liiketoimintamallia. Varapresidentti lähetettiin New Yorkiin, Kolumbiaan, minua toivoteltiin mukaan, valiokunta Mark Pife oli myös mukana siinä, sveitsiläinen juristi, joka on ollut mukana korruptiovastaisissa kampanjoissa jo 25 vuoden ajan OECDssä, hänkin suostui tulemaan mukaan. Yksi syy siihen, että menin mukaan, oli, että ajattelin, että sitä myötä saataisiin ehkä malli sillä, mitä voitaisiin tehdä. Tässä oli kyseessä maa, joka oli valmis uudistamaan, ikään kuin olisi roolimalli muille maille. Totta puhuen, jos ajattelin niitä maita, jonka halusin roolimallina olevan, olisi Yhdysvallat kyllä. Yhdysvallat nimittäin harjoittaa paljon salassapitoa. Ja on kyse suurista summista myös niissä yhteyksissä. Minä olisin toivonut, että kun paneudutaan yhteen pienen maahan, ainakin saataisiin malli, joka olisi mahdollisesti hyödyllinen myös maailman mittakaavassa. No, valitettavastihan keskustelun alusta lukien me totesimme Panaman hallitukselle, että me halusimme takeet sille, että raportti olisi avoin, läpinäkyvä ja julkinen sopivan ajan jälkeen, kun hallitus oli reagoinut. Odotimme viikkoja ja viikkoja ja viikkoja. Hallitus ei näitä takeita antanut. Ja sitten sanottiin, että tällaisia takeita ei saataisikaan. Siinä vaiheessa olemme sitä mieltä, että olisi yterota me olimme kuitenkin sitä mieltä, että riittävästi työtä oli tehty, riittävästi olimme paneutuneet näihin asioihin, että olisi ehkä hyödyllistä laatia selvitys. Näin ainakin saimme esille oman työmme hedelmät siitä, mihin me olemme päätyneet tässä aiheessa. Tässä siis taustaa meidän selvityksellemme Coming Shadow Economies – jonka olemme nyt julkaisemassa. Vähän lyhyesti kuvailisin näitä keskeisimpiä ajatuksia. Ensinnäkin tämän tyyppinen salasapito on osa pimeää puolta maapalloistumisessa. Se, että rahaa piilotellaan. Onpa se sitten peräisin rahanpesusta, veron vilpistä. Se kuitenkin vie pohjaa maailmanlaajuisen yhteiskunnan toiminnalta. Me laadimme tämän selvityksen ennen poliittisia tapahtumia Yhdysvalloissa viime viikolla, mutta me olemme kyllä aika vakuuttuneita siitä, että jos emme pysty vakuuttamaan kansalaisiamme, ajatellen lieventämistä, mitä tulee maapalloistumiseen, niin varmasti sitten maapalloistumista vastaan ruvetaan reagoimaan. Me olemme sitä mieltä, että kuka tahansa ajattelee niin, että maapalloistuminen on hyvästä, joutuu sitten miettimään niitä pimeitä puolia maapalloistumisessa. Ja tämä on nimenomaan se pimeä puoli maapalloistumisessa. Me tarvitsemme myös sitä, että me tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan salassapitoon. Jos nyt on yhtäkään paikkaa maailmassa, missä salassapitoa vielä on, niin ne, jotka haluavat hyödyntää salassapitoa erilaisiin toimiin, niin kyllä me pääsemme käsiksi heihin. Ja, ja sitten jos paikka löytyy, niin he myös piileskelevät näissä paikoissa. Eli meidän täytyy omaksua maailmanlaajuinen kokonaisvaltainen lähestymistapa, ettei siedetä ollenkaan salassapitoa tai veroparatiisia. Se merkitsee sitä, että salassapitoon on iskettävä maailmanlaajuisesti. Mutta vaikka sen täytyy iskeä maailmanlaajuisesti, niin minä uskon, että Eurooppa omillaankin voi olla merkittävä. Jotkut sanovat, että se on liian mutkikasta, vaikeaa, mutta itse asiassa kun me puutuimme terrorismin vastaisen sodan yhteydessä salassapitoon, me pystyimme juurimaan sen. Pystyimme iskemään rahavirtoihin, jotka suuntautuivat terrorismiin mutta emme näin halunneet tehdä rahanpesussa tai näissä muissa toimissa. Se muu palauttaa mielin yhden puheen, jonka pidin aikoinaan. Aina silloin täällä minut kutsutaan näihin veroparatiiseihinkin luennoimaan, ja minä luennoin ja sanon heille, miten rapauttava tämä heidän tekemisensä on maailman taloudelle. En oikein ymmärtänyt, miksi minut kutsusivat. Ehkä ajattelivat, että, että kun olen kuunnellut, kuuntelevat näitä kauheuksia, niin se oli ikään kuin puhdistautumisriitti heille ja sitten jatkavat samaan malliin, kuten aiemminkin. Mutta luentoni lopuksi yksi pankkiireistä tuli luoksen ja sanoin, että te ymmärrä meidän liiketoimintamalliamme. Emme me näin tee, mitä te sanotte. Emme ole huumausainekaupassa, sieltä ei ole rahaa, ei lahjontaa, korruptiota. Me vain rahavil- verovilppejä harjoitamme. Minä sanoin, miten te sen tiedätte? Olen utelias, hän sanoi, koska me kysymme heiltä. No, joka tapauksessa siitä oli hyvä ottaa opiksi. Minun mielestäni tähän täytyy kokonaisvaltaisesti puuttua ja mielestäni Eurooppa yksinäänkin voi saada aikaa muutosta. Selvityksessämme me totesimme, painokkaasti myös, että ei ole kyse vain offshore-keskuksista, jossa harjoitetaan tällaista toimintaa myös on shore-toiminnassa myös Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että sekä Yhdysvallat ja Eurooppa tarttuu ongelmaan. Mitä tulee Panama-papereihin, niin kyllä Yhdysvallat on ruvennut jo jotain tekemään. Vastauksia on tullut myös valtiovarainministeriöltä Panama-papereihin. He ovat jo jotain tenneet, tehneet esimerkiksi myös edunsaajaomistuksen osalta, mutta ainakin jonkin verran on tähän puututtu. En ole kovin toiveikas, sen kyllä totean teille, että uuden hallinnon myötä tämä jatkuisi, koska hän on itse verovilppin tai välttelijä vähintään. Kun presidenttisi on välttelijä tai vilpintekijä ja vastuussa, niin on aika hankalaa minkälaista luottamusta kehittää siihen, mihin suuntaan ollaan menossa. Mutta siksi on sitäkin tärkeämpää, että Eurooppa ottaa tässä vetovastuun. Muutoin vaarana on, että se katoaa kuviosta kokonaan. Vielä yksi asia, jota me täydennämme helvityksessämme, on, että tämä menee yli ja ohi rahoitusmarkkinoiden. Totta kai pankit ovat mukana. Ne ovat erittäin ikävässä osassa näissä monissa toiminnoissa, jotka ovat piiluttaneet merkittävikin summia. Mutta pankit ovat olleet sen verran valvonnan silmän alla, että suurelta osin ne ovat uudistuneet ja in, ehkä innolla, mutta ne, on, ne ovat joutuneet kuitenkin vastaamaan. Mutta sitten, sitten on iso joukko kaikenlaisia muunlaisia aloja, palveluita, jotka palvelevat salassapitoa, varsinkin juristit. Esimerkiksi lakifirma, josta kaikki tämä valtava määrä tietoa tuli, niin tämä on yksi esimerkki siitä – Ja me olemme esittäneet tarmokkaita toimenpiteitä selvityksessämme myös koskien näitä lakifirmoja. Lisäksi me korostimme sitä, että monessa yhteydessä maat allekirjoittavat sopimuksia, että ovat läpinäkyviä, avoimia. Heillä on automaattista verotietojen vaihtoa, tekevät kaikkia muutakin. Ja kun sopimus on allekirjoitettu, niin sitten kaikki palaavat tyytyväisinä koteihinsa – paitsi että niin ei pitäisi tehdä, koska täytäntöpano on tärkeässä asemassa. Maat sen kyllä tietävät, että sopimuksen voi allokirjoitella ja, ja sitten ei täytäntöpano, eli mitä ei tapahtuu, Ja voitte kyllä kuvitella, että oikeuslaitos ei välttämättä kaikissa maissa ole valmis täytäntöön panemaan kovin päättäväisesti tämän tyyppisiä sopimuksia. Eli tarvitaan kansainvälistä täytäntöönpanoakin. Ei ole kyse vain siitä, mistä sovitaan, vaan se edellyttää myös tarmokasta paneutumista täytäntöönpanoon. Selvityksessä on paljon yksityiskohtia myös siitä, mitkä ovat seuraukset, periaatteet, ne, jotka ovat taustalla, kun pyrimme iskevään salassapitoon. Mutta ehkä yksi asia, jonka nyt ottaisin erikseen vielä erityisesti, jolla olisi vaikutusta. on nimenomaan edunsaajaomistus eri yrityksissä. Ne, jotka nyt <clears throat> ovat mukana näissä eri hankkeissa ja toimissa, on, että kun pystyttää yritysketjun ja salainen A-yritys omistaa salaisen yrityksen B, joka C ja C vielä D, kaikki salassa, niin kukaan ei pysy enää perässä. On aika halpaa luoda tällainen mutkikas verkko. Mutta vaikeaa on puolestaan täytäntöpanoviranomaisilla pureutua verkkoon. Eli me väitämme, että pitäisi olla julkisesti etsittävissä olevia rekistereitä edunsaajaomistuksesta. Eli ketkä ovat todelliset ihmiset, eivät pelkästään nämä kuvitteelliset yritykset, vaan ihan todelliset ihmiset, jotka omistavat, tarvitaan yksityiskohtaisia tietoja. Minun mielestäni tämä on ehdottoman tärkeää. Ja se, että se täytyy olla löydettävissä, etsittävissä, jotta se on mahdollista ei pelkästään lainvalvontaviranomaisten kannalta, vaan myös, että viestimetkin voivat selvittää, kuka on mukana missäkin toiminnassa. Ei ole kyse pelkästään laittomasta toiminnasta, jossa käytetään tätä yritysketjuverkostoa. Monet monikansalliset yrityksemmekin hallitsevat satoja tytäryhtiöitä ja sivukonttoreita, ja mihin niitä oikein tarvitaan, mitä ne tekevät. Totta kai epäilys on aika vahva, että yrittävät välttää maksamasta verojaan. Pyrkivät suojautumaan esimerkiksi vastuukysymyksissä, jos ovat mukana huonossa toiminnassa ja joutuvat käräkille. Eli sitä on kaikkialla. Meidän täytyy muistaa, että ei ole kyse pelkästään laittomasta toiminnasta, jossa käytetään hyväksi mutkikkaita verkkoja, vaan ihan kunnioitettavat yrityksetkin turvautuvat siihen Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Eli tästä syystä teidänkin valiokuntainen toiminta on niin tärkeä Euroopassa, varsinkin nyt Yhdysvaltojen poliittista tilannetta ajatellen. On tärkeää, että Eurooppa ottaa vetovastuun tuo julki tämän, varmistaa, että veroparatiisit eivät pysty jatkamaan siinä osassa, joka rapauttaa kansainvälistä yhteiskuntaa, kuten ovat tehneet. Thank you very much. Kiitoksia kovasti professori Stiglitz tästä vapaasta ja avoimesta alustuksesta. Katson niin Ja nyt haluaisin avata keskustelun panavaliokunnan jäsenten kanssa. Aloitetaan kahdesta esittelijästämme, Jeppe Kofot ja Peter Jecek. Jeppe, ole hyvä. Thank you, Chair, and thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä tästä erinomaisesta edustuksesta. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin vastauksessa toteat, että, että salassapitoon pitää tarttua globaalisti onshore, offshore tilanteissa. Mitä voimme tehdä lyhyellä aikavälillä tämän asian suhteen EU-ssa globaalina yhteisönä? Ja onko tarkoituksena järjestää kansainvälinen avoimuus konferenssista? Lopetetaan tällainen salassapito. Meillähän on tällaisia globaaleja konferensseja ilmastokysymyksistä muun muassa. Tämä on ihan yhtä tärkeää. Toiseksi, että kesällä hyväksymme mietinnön parlamentissa pyysimme, että laadittaisiin globaali rekisteri kaikista omaisuuseristä, joita ihmisillä ja yrityksillä on. Onko tämä mahdollista toteutettavissa ja mikä taho voisi tällaista tarjota? Ja sitten kolmantena vielä te puhutte sanktioista, seuraamuksista, niille, jotka mahdollistavat tällaisen veron, välttelyn ja kierron, lakifirmat, omaisuuden hoitajat. Mitä ehdottaisitte, mitä voimme tehdä tälle asialle? Pitäisikö poistaa liiketoimintaan luvat tai minkä tyyppisiä seuraamuksia pitäisi välittömästi näille tahoille asettaa? Kiitos, professori Stiglitz. Yeah. Was the answer. Um, yeah. Yeah, I, I think the idea of having... Mielestäni ajatus siitä, että olisi se globaali, globaali järjestettäisiin globaali huippukokous, se hyvä idea. Ja se, jonka otitte tässä esille, niin kyllä tämä on vakava globaali ongelma. Ja esimerkiksi Zuckmanin tekemä työssä on käynyt ilmi, että minkälainen määrä maailman omaisuudesta on pystyn välttämään verolta. Ja tavallaan voitaisiin korostaa, että ongelma on pahempi monin tavoin Euroopassa kuin USA verotuskysymyksessä, mutta ei korruptiokysymyksessä, mutta verotuksellisesti. USA meillä on verotus, joka perustuu kansalaisuuteen joten Amerikan kansalaista pyydetään kertomaan tulonsa riippumatta mistä niitä tulee, vaikka sitten Keiman saarelta. Jos siis menee tällais, tällaiselle alueelle, saarille, niin periaatteessa se ei suojaa tätä henkilöä. Hän joutuu silti raportoimaan tuloistaan, ilmoittamaan tulonsa. jos hän perustaa sitten jonkinlaisen taseyrityksen, hän voi välttää rapo, rap, välttyä raportoinnilta vain, jos amerikkalainen omistajuus on vähemmistöasemassa. Tämän takia amerikkalaiset ja eurooppalaiset, jos suurin osa on siis eurooppalaista omistusta, niin silloin tämä auttaa amerikkalaista salassapidossa. Joten teidän toimintanne siis vaikuttaa USAhan, mutta kaikkein eurooppalais, euro, eurooppalaisissa maissa taas, missä ihmiset ansaitsevat tulonsa, niin teillä ei ole niin että pysty vaikuttamaan näin globaalilla tavalla verotukseen, ja siksi voidaan käyttää näitä offshore-keskuksia erityisesti. Tämä puoli on ongelmallisempaa siis Euroopassa, ja siksi tämä onkin tärkeämpää täällä Euroopassa toimia vielä tärkeämpää kuin USAssa. No joka tapauksessa globaali huippukokouksessa kiinnitettäisiin asiaan huomiota ja todettaisiin, että asian pitää tarttua maailmanlaajuisesti. Siitä olisi todella suurta hyötyä. Se on myös seuraavasta syystä hyödyllistä. Olen keskustellut joidenkin muiden salassapitokeskusten edustajien kanssa ja yhdessä paikassa ainakin minulle todettiin, että me emme halua olla tässä bisneksessä mukana, me haluaisimme olla rehdimpiä, mutta mitä hyötyä siitä on, jos me toimimme paremmin, niin rahat virtaavat vaan sitten jonnekin muualle. Joten heidän näkemyksensä on, että he ovat siis valmiita toimimaan parempina kansalaisina, jos kaikki muutkin olisivat rehellisempiä ja parempia kansalaisia. Siis jos te voisitte luoda tällaisen globaalin huippukokouksen, niin asettaa globaalit normit, niin silloin ei tätä veruketta ei enää voitaisi käyttää. Sitten syntyisi uudenlaiset standardit ja säännöt ja silloin todellakin voisi alkaa jahdata niitä maita, jotka heikentävät globaaleja standardeja ja sääntöjä. Uskon, että tämä globaali konferenssi, huippukokous, jossa perustettaisiin tietynlaiset periaatteet, olisi todella hyödyllinen tapa toimia. Sitten toinen kysymyksenne. Mielestäni ei ole mitään syytä sille, että jokainen maa erikseen ei voisi ilmoittaa todellisia omistajia ja edunsaajia kaikissa yrityksissä, jotka to- toimivat kyseisissä maissa. Tämä olisikin yksi tällainen normi, joka kannattaisi laatia, joten Panamassa on satoja tuhansia yrityksiä, ja me haluaisimme tietää, ketkä näitä tosiasiallisia yritysten omistajia ovat, mitä nämä yritykset tekevät, miksi ne on perustettu, tuottavatko ne tuloa, ja jos eivät, niin miksi ihmeessä sitten? Ja osa tästä agendasta, josta nyt puhumme, liittyy siihen, että pitäisi siis vuosittain kertoa, mitä nämä yritykset ovat tehneet ja saada ne maksamaan tietty summa joka vuodessa. Voitaisiin nopeasti selvittää tuhannet kuolleet yritykset, joita ei tavallaan edes ole, ja sitten keskittyä niihin, jotka todellakin ovat olemassa, ja ottaa selvää, mitä oikein näissä yrityksissä tapahtuu. Tämä mielestäni olisi varsinkin mahdollista toteuttaa käytännössä. Sitten kun ajatellaan laajemmin, että on omaisuutta löytyy kaikkialta maailmasta ja jokaisen maan sitten täytyisi luoda rekisteri kaikista omaisuuseristeiden omistajista. Tätä ei kyllä löydy edes kaikkien edistyneimmistä maistakaan tällä hetkellä. Niin vielä yksi asia. Ja sitten vielä tämä viimeinen kysymys siis seuraamuksista. Yksi asia, jota olemme ehdottaneet, vahvat sanktiot niitä maita ja yrityksiä vastaan, jotka eivät toimi niin kuin olemme kuvanneet tarvittavaksi. Esimerkiksi kun yritykset voisivat menettää yritystoimintalupansa tai maat, sitten jos puhutaan maista, maat, jotka eivät täytä avoimuus sääntöjä, eivät noudata niitä, ne pitäisi siis tavallaan siis sulkea pois. Pitäisi siis olla laitonta, että EU-pankit harjoittavat liiketoimintaa sellaisten pankkien kanssa, jotka ovat peru, per, toimivat lainkäyttöalueilla, joissa ei tarvittavia sääntöjä noudateta. Check. Kiitos sitten Peter Jezek, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, kiitos professori Stiglitz, että olette kanssamme kiitos näistä kirjallisista tiedoista. On sanottu, että on tarvetta kansainväliselle vahvistamiselle, että sitä vaaditaan. Ja vaikuttaa siltä, että yhdistynyt kuningaskunta poistuu ja Donald Trump tulee. Ja sitten on City of London, on Britannian Neitsytsaaret, ja kävin läpi Yhdysvaltain presidentinvaalien verouudistuskannat, niin ainakin on tietoista siitä, että yhtiöt ovat jättäneet rahavirtoja ulkomaille varmuuden vuoksi kuuteen. Toisaalta yhtiöiden varoja on hankittu takaisin 10 prosentin veroastetta käyttäen, mutta tämän lisäksi, mitä uskotte, miten tämä voi vaikuttaa taisteluun, nämä muutokset taisteluun verovälttelypetosta ja rahanpesua vastaan kansainvälisesti? Thank you very much. Kiitos. Sitten professori Stiglitz. So, uh, uh very broadly, I... Niin, olen sitä mieltä, että ensimmäinen asia esille näistä onshore-verivälttelystä ja kierrosta, joka liittyy Lontooseen, Brittin saariin. No se viittasin jo aikaisemminkin, eli että Euroopassa ja Yhdysvalloissa on oikeudenkäyttöalueita, jotka eivät noudata sitä, mitä sanot ovat hyvät normit. Ja siinä kohtaa minusta EU pitää yhtä kokonaisuudessaan vahvoisiin toimiin sisäisesti sitä ei saisi sallia ja pitäisi asettaa painetta näihin valtioihin ja kansainvälisesti samalla tavoin kuin, no en usko, että pitäisi syrjässä vielä mikä on Panama tai Yhdysvallat, erotella ne niin välillä käytännössä, no reaalipolitiikassa se on hankalaa, mutta fakta on se, että jos on tällaisia salassapidon saattamia tai paikkoja, niin niitä vasta voimakkaisiin toimii, mutta hyvä uutinen on, että Yhdysvaltain valtiovarainministeri on ryhtynyt toimiin varmapareiden myötä. En tiedä, onko se täysin oikein suuntaan, mikä ostaa kuitenkin sen, miten julkinen paine voi auttaa siirtämään tätä painetta. Sitten Yhdysvaltain meidän takaiset verovarat. No tämä oli virhe meidän verolainsäädännössämme, joka oli pitänyt oikaista. Olemme tienneet siitä pitkään. Siinä sanottiin, että amerikkalaiset yhtiöt ja konsernit, jotka tuottavat rahaa ulkomailla, niitä ei kerta tule mukaan kunnes ne on kotoutettu takaisin Yhdysvaltoihin. Ja se tarjosi niille kannustimia olla investoimatta Yhdysvaltoihin. Ja se oli erittäin suunniteltu ja se tuhosi amerikkalaisia työpaikkoja itse asiassa. Ja tunnistimme, että se osoitti, miten kansainvälisten konsernien vaikutusvalta on. Ne pystyivät saamaan nämä säännökset meidän verolainsäädäntömme, vaikka se oli hyvin huono, huono asia Yhdysvaltain työpaikkojen suhteen. Mutta nämä verotoimenpiteet, äh, niitä Bush jo aikaisemmin ehdottanut, ja se ei mennyt kovin hyvin joten näiden tax holiday verojen veroevakkojen historia on ollut juuri tällainen, että ne ovat epäonnistuneet. Kiitos. Seuraavaksi liberaaliryhmä, e, Euroopan kansanpuolue, professori Darius Rosati. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Professori Stiglitz, kiitos, että tulitte tänne tänään. Minulla on kysymys liittyen siihen, mitä me voimme Euroopassa tehdä, jotta voitaisiin vähentää eurooppalaisten yritysten kannustimia mennä muualle veroparatiiseihin tai tässä yhtiöitä luoda. Totta kai kullakin omat syynsä, mutta mitä me voisimme tehdä siinä, että voisimme verojärjestelijämme ja sääntelymme kohentaa, jotta olisi vähemmän tämän tyyppisiä kannustimia – vähentää tätä vetotekijää näissä käytännöissä. Toinen kysymykseni, mitä kansainvälinen yhteisö puolestaan voisi tehdä, jotta painostettaisiin niitä oikeudenkäyttöalueita, jotka eivät halua yhteistyötä tehdä, jotta pakotettaisiin ne jotenkin noudattamaan verotustandardeja ilman, että väitettäisiin, että tämä painostus loukkaisi heidän itsemääräämisoikeuttaan itsenäisinä valtioina. Professor Stiglitz. Kiitos sitten professori Stiglitz, olkaa hyvä. Eh, sovereignty Itsemääräämis oikeus edellyttää vastuullisuutta myös. Jos itsemääräämisoikeutta harjoittava valtio tekee muuta, sellaista, joka haittaa muita, niin ei sitä pitäisi sallia. Siksi me toteammekin, että jos itsenäinen valtio saastuttaa ilmakehää ja aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, niin tarvittaisiin totta kai sitä vasta voimakkaita toimia, koska se vahingoittaa myös muita maita. pito, veroparantiisit vahingoittavat nekin muita maita. Eli minun järkelyni mukaan, jos sanoo jollekin maalle, että et sinä selviä näistä teoista, joista tulee vahinkoa muille, niin se on vain osa vastuullista globaalia kansalaisuutta. Eli ei se ole mitenkään häiritsevä minun mielestäni, että jollekin valtiolle sanotaan, että näin voi tehdä, että voi, että voi levittää ydinaseita. On monenlaisia perusedellytyksiä globaalille kansalaisuudelle, ja tämä pitäisi olla yksi niistä. On laaja kirjo keinoja painostaa maita, jotka eivät halua yhteistyötä tehdä. Mainitsisin yhden, ehkä vaikuttaa aika äärimmäiseltä teidän mielestänne, mutta ehkä joskus siihenkin täytyy turvautua viime kädessä nimittäin, että sanotaan, että jos yhteistyötä tee kansainvälisten sääntöjen pohjalta, meidän yrityksillämme on oikeus luopua kumppanuudesta. Meidän pankkimme eivät voi harjoittaa toiminta teidän pankkien kanssa. Teillä on tarttuva tauti, salassapitoa. En mekä halua tämän taudin leviämään meille. Siksi emme salli pankkia myöskään toimivan teidän kanssanne. Se on etuoikeus, ei itse selvä oikeus. Ja jos todellakin noudata kansainvälisiä sääntöjä, niin sitten teemme yhteistyötä, mutta muuten ei. Tähän liittyy yksi perustekijä, jota ehkä olisi hyvä tähdentää. Täytyy nimittäin kysyä, mitä offshore-pankkikeskukset tarjoavat kansainväliselle yhteisölle pankkikeskuksina tai rahoituskeskuksina. Yksi presidentti ehdokkaistamme neljä vuotta sitten aivan avoimesti toi esille sen, että hän säilytti rahojaan Keiman saarilla. Moni amerikkalainen kyseli, onko se New York sitten kunnon pankkikeskus, onko Keiman saada sellaista tietoa omaisuuden ja rahan hallinnasta, mistä me emme tiedä New Yorkissa. Ja pitäisikö mennä sinne ottamaan opiksi sitten? Ja totta kai vastauksena oli, ei raha sen paremmin kasva auringonpaisteessa Keimansaarella. Ehkä se kasvaa paremmin, koska siellä ei ole auringonpaistetta ja päivävaloa, mutta sehän ei saa sallia. Eli järkely siinä, että sallitaan maailman mittakaavassa sääntelyn kiertämistä ja veron sääntöjen kiertämistä on aika kyseenalaista mielestäni. Next week. Kiitos. Seuraavaksi Sergio Coferati, sosiaalidemokraatit. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Professori, kuten varmasti tiedätte, ah, e Niin olin sanomassa, kuten varmasti tiedätte, Euroopan unioni on nyt työstämässä luettelaa oikeudenkäyttöalueista, jotka eivät tee yhteistyötä veroasioissa. Tehän korostitte, mikä merkitys tällä pyrkimyksellä on. Ja vastauksissanne te toteatte myös, mikä on veroetuksien ongelma ja alueet, joilla ei ole verotusta. Totta kai pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota näihin mekanismeihin. Olen sama, oletteko samaa mieltä, että jos ajatellaan veroastetta, joka on lähellä nollaa, niin eikö sen pitäisi olla yksi kriteereistä myös silloin, kun puututaan salassapitoon? niin että voitaisiin määritellä, mikä on sellainen oikeudenkäyttö, joka ei tee yhteistyötä, kun ajatellaan, minkä tyyppisiä puolustuskeinoja me olemme nyt laatimassa. Thank you very much. Blacklist. Yeah. Sitten vastaus. Uh, yeah, I think a blacklist can, uh, is important. It's exact... Musta lista on tärkeää. Tämä on sama jo sanoin aikaisemmin, mutta korostaisin vielä, mikä rooli on näillä veroetuuksilla – ja erityisesti näillä verovapaa-alueilla, joita tietyissä maissa on. Ne ovat erityisen haitallisia, koska ne tarjoavat tällaisen välineen rahanpesulle. Eli kun on mukana toiminnoissa, niin esittää tekevänsä jotakin, tuottaa jonkin tuotteen ja saattaa hieman tehdä tuota, mutta todellinen toiminta on rahanpesu. Ja suuri etu siltä käytetään näitä verovapaita alueita on se, että tehty tuotto ei, ole, ei tule verotetuksi. Siitä syystä on eri tekniikoita rahanpesulle, uhkapeli on yksi, mutta verovaat alueet ovat toinen perustekniikka, jolla rahaa pestään. Joten kun katsotaan rahanpesutekniikoita verovapailla alueilla, niin niitä pitää tarkastella hyvin, hyvin tarkkaan. Saattaa olla, että siellä on laitonta toimintaa, mutta saattaa olla sitten todellista, muutakin todellista rahanpesua. Ja siinä sanon, että noiden toimijoiden normien pitäisi olla hyvin korkeat verovalla alueella. Kyseessä ei pitäisi olla vain, että kuka tahansa saa toimia tuollaisella alueella. Jos joku toimii tuollaisella verovalla alueella, ja kyseessä on joku, joka on ollut mukana kyseenalaisissa toiminnoissa, niin sitten ei saisi olla lupa toimia. Ja jos hallitus sallii sen, niin se on sitten ehto joutua mustalle listalle. Joten samalla tavalla kuin voi saada pankkilupaa, jos on kyseenalainen toimija. On tiettyjä normeja, jotka on laadittu kaikissa valtioissa, jotka liittyvät pankkiluvan saamiseen. Ei haluta, että ne ihmiset, joilla on huono tai menneisyys avaavat pankkeja, koska kaikenlaiset toiminnat sitten saattavat mahdollistua tuon pankkiluvan myötä niin on samat normit, niitä pitäisi soveltaa myös niihin, jotka toimivat verovapailla alueilla. Thank you very much. Kiitoksia kovasti seuraava puhuja. Professori Bert Lukke, ECR. Yeah, Professor Stiglitz, um, if I understand you well, then... Professor Stiglitz, mikäli ymmärsin oikein, niin te suostele sitä, että lisätään avoimuutta. Ja tämän puolesta juuri teemme täällä työtä, yritämme muuttaa lailliset puitteet niin, että avoimuus tästä paranee. Te olette taloustieteilijä. Haluaisin kysyä kahdesta eri asiasta, nimittäin kannustumista, lannistamista ja korvaavista järjestelmistä. Miten järjestelmä toimii, ymmärtääkseni, niin on koko joukko ihmisiä mukana tämän tyyppisessä toimintassa. Edunsaajaomistajat, valtuutuksella toimijat, neuvonantajat pankeissa, rahoituslaitoksissa, lakiyritykset kuten Mossack Fonseca ja myös muualla maailmassa tällaista on toimintaa on. Ja sitten ihmiset, jotka itse asiassa johtavat näitä offshore-yrityksiä. Kysymykseni kuuluu, jos lisäämme avoimuutta ja rikomme tällaisen ihmisten eh, ringin. Mitä olette mieltä sitten korvaamis, korvaavuusmahdollisista, mitä tulee tosiasiallisiin omistajiin? Mitä keinoja heillä olisi löytää uusia korvaavia keinoja jälleen peitellä verovelvollisuuttaan muuttaa EU-maa ja siirtää toimintankin muualle maailmassa. Sitten toinen kysymys tästä johtuen, mitä olette mieltä siitä, että vähennetään kannustimia kiertää ja vältellä veroja ja lisätä kannustimia ihmisille, jotka tekisivät nämä asiat äh, lainvalvojen tietoon, eli eri epäkohtien ilmiantajat. E, esimerkiksi kertoa lainvalvontaviranomaisille tietystä huomattavasta omaisuuden määrästä. Tämän tyyppisiä kysymyksiä voisimme tutkia. Uh, You're absolutely right. There, there... Olette ihan oikeassa. On valtava tällainen toimitusketju, kun tuotetaan tämän tyyppistä salassapitopalvelua. Ja vaikeudet ovat niin suuria, että meidän pitää pureutua asiaan eri suunnista. Me yritämme tarttua siihen pankkijärjestelmän kautta. Me voimme edistyä näissä kysymyksissä, mutta olemme huomanneet, että tämä ei vielä riitä. Joten nyt yritetään sitten hyökätä asiaa vastaan lakifirmojen tasolla ja tällaisten pyritään paljastamaan tällaisia omistajia. Ja toivon myös, että pystymme saamaan aikaan tarvittavan määrän avoimuutta, että voimme lopettaa tällaisen toiminnan kokonaan. Sitten kysymyksenne, siis salassapitovoimat ovat niin vahvat, että ne kyllä löytävät aina jonkun toisen paikan toimia, jos jossain paikassa kir- säännöt kiristyvät. Siksi minä korostin sitä, että tämän pitää olla globaalia toimintaa, johdonmukaista, pysyvää. Minusta ei ole aivan selvää, että jos todellakin globaalilla tavalla toimin, niin kuin olen tässä kuvannut, niin se todellakin tätä kautta mm, korjaisi ongelman. En nyt halua väittää, että haluamme vaatia täydellistä avoimuutta, mutta mielestäni kaikkein pahimmat aspektit, jotka paljastuivat Panama-paperin yhteydessä. Mielestäni tällainen toiminta pitäisi lopettaa ja estää panna niiltä luuku kiinni. Ja jos emme tähän pysty, jos emme näin tee, jos te tällaista tutkintaa niin kuin tässä valiokunnassa, niin sitten voisimme löytää näitä uusia muotoja, joihin seuraavaksi siirrytään. Uskon, että on varsin vaikea pitää salassa sitä, miten salassa pitää harjoitetaan, kun tietysti aina yritetään, mutta meidän pitää pysyä jatko, tässä, jatkossakin näissä kysymyksissä valppaana. Mutta uskon kuitenkin, että tämän sodan jotenkin voisi voittaa. Sitten vielä toinen asia kysymyksenne. Meillä pitää olla kannustimia väärinkäytösten ilmiantajille. Yksi asia, joka minua kovasti huolestuttaa, ja puhumme sitä raportissakin, nimittäin joissakin maissa tapahtuu aivan päinvastoin. Yksilö, joko, joko antaa ilmi väärinkäytöksen, joutuu itse vankilaan. Ja maa, jossa on juuriset puitteet, eh, noin toimia, ne pitäisi panna kyllä mustille listoille jos joku nyt saa maan mustalle listalle, niin sellainen lainsäädäntö, joka tekee avoimuudesta vaikeampaa tote- toteuttaa käytännössä. Tämän tyyppisiä asioita pitäisi hoitaa esimerkiksi jotakin lait, jotka rankaisevat ilmeantajia, Tällaiseen pitäisi tarttua ja varmistaa, että maat eivät pysty tällä tavalla toimimaan. Next. Kiitos seuraavaksi. Rova Maite Ruiz, ALDE-ryhmän puolesta. Gracias, presidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Todella kovasti kiitoksia, professori. Parlamentilla on historiallinen tilaisuus nyt puuttua näihin suuriin ongelmiin ja meidän täytyy tarttua siihen, mutta meillä on tiettyjä vaikeuksia, isojakin. Ja jos haluamme olla tehokkaita, torjuessamme verovilppiä, välttelyä, tarvitsemme kunnollisia määritelmiä, niitä meillä ei ole me tarvitsemme kunnon luettelo myös näistä tekijöistä, joista te puhutte. Mutta komissio teki ehdotuksensa eurooppalaisesta luettelosta. Ja yksi indikaattori oli se, että on postilaatikkoyritys tai sitten on yritysvero nolla. Euroopan neuvosto hyvä, hylkäsi tämän ehdotuksen. Ehdotus voisi olla tehokas, jos tämä tulisi käyttöön. Mikä teidän käsityksenne on, kun annatte vähän tässä suuntaa? Mitä muita kriteereitä tarvitaan, jotta voidaan laatia tällainen veroparatiisin luettelo, joka olisi hyödyllinen myös, paitsi sen, mitä nyt olet jo todennut. Ja toisaalta Luxemburg, Saksa ovat aika korkealla salassapitolistalla, ja nimenomaan siellä on parhaat keinot välttyä verotukselta. Oletteko paneutuneet näihin tapauksiin? Espanjassa käytämme enemmän Alibabaan investointeja. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Professor. Professori Stiglitz, olkaa hyvä. Uh, well, I, as I... Kiitos. Kuten aiemmin tässä totesin, on lukuisa määrä kysymyksiä, nolla yritysvero edellyttää kritisointia kilpailu, verokilpailun näkökulmasta. Kansainvälinen komitea, joka käsittelee yritysverotusta, Antoni oli siinä myös puheenjohtajana, julkaisi selvityksen ja se liittyy nimenomaan verokilpailuun nollaan päädytään, jos verokilpailu sallitaan. Verokilpailun vaarana on se, että totta kai, jos yritysverokanta on nolla, niin sitten se verotaakka siirtyy muualle. Muut joutuvat sen taakan kantamaan. Ja se on tehotonta, eriarvoistavaa Nollaverokannan merkitys salassapito ja rahapesuasioissa Tässä pari minuuttia sitten totesin, että sillä on merkittävä osansa. Mutta eivät ne kaikki maat, joissa on haaniverokanta, ovat mukana tällaisessa hämärässä puuhassa. Joskus on kyse vain verokilpailusta. Mutta kun päädytään jo nollaan, niin sitten täytyy ehkä jo ruveta kyselemään sen perään. Määritelmänomaisesti ei kauheasti tuloja kyllä saa, jos verokanta on nolla. Joskus on kyse ehkä työpaikoista, mutta monissa tapauksissa, esimerkiksi Applen kohdalla Irlannissa, aika vähän työpaikkoja syntyy Irlannissa – nollaverokannan ansiosta. Eli ehkä on hyvä kysyä, mitä siellä oikein oli tekeillä. Minusta Euroopan pitäisi ainakin esimerkiksi tehdä niin, että kaikki nämä verosopimukset olisivat julkisia. Miksi Apple saisi erilaisen kohtelun verotuksessa kuin General Electric tai Google tai kukaan muukaan. Vain siitä syystä, että Yhdysvaltain kongressissa tehtiin mitä tehtiin ja sitten huomattiin Euroopassa, että Apple sai erityiskohteluverotuksessa. verotuksessa. on yhden on, yksi ongelma on, että se on salaista. Ei sitä tiedä sitten, jos se on salassa. Ja todellakin kun USA kongressin ansiosta te saitte selville, mitä Iranissa oli tekeillä. Eihän sitä pitäisi sietää. Kaikkien sopimusten pitäisi olla julkisia. Näin voi arvioida myös, mitä on tekeillä. Ja sitten huomaa, onko jotain erityisdiilejä tehty Applen tai jonkun muun yrityksen kanssa. Mielenkiintoista tässä on, että jos se siis kaikki olisi ollut julkista, niin joka ikinen yritys olisi vaatinut sitten nollaverotusta. Ja jos jokainen olisi sitä penännyt, niin Euroopan verotulot kaiken kaikkiaan olisivat sitten nolla amerikkalaiset yritykset, ja tuskin sitä olisi siedetty. Varmasti täällä olisi yritetty toimiin. Tämä on esimerkki siitä, missä salassa pidolla on vakavat poliittiset seurauksensa. Ja tämä oli aika suuri pettymys, että yksi teidän maistamme, maistanne vahingoitti muita maita Euroopassa. Next. Kiitoksia kovasti seuraavaksi Fabio De Masi GUE-ryhmästä. Welcome, Mr. Tervetuloa. Herra Stiglitz, puhuitte juuri Irlannista ja Irlanti raportoi tämän 26 prosentin kasvuasteen äskettäin johtuen näistä verokannoista, mutta kukaan keskivertainen iltaminen on nähnyt näiden hyötyjen ulottuvan heihin. Voisitko puhua hieman siitä, mikä te voisi olla verokenmukaisen panos siihen, että päästään yli Euroopan talousongelmista, jos ajatellaan investoinnin puutetta ja säästötoimia. Voiko se olla positiivinen toimi kansalaistemme taloudellisen varoilla toiseksi? Puhuimme mustasta listasta, kun olimme Washingtonissa aikaisemman valiokunnan kanssa niin siellä meille sanottiin, että no, ei ole mitään, mitä voimme tehdä Delawarein tai muiden suhteen, se Voimme käsitellä vain veroasteita, mutta ei salassapitolakeja, yrityslakeja ja sun muita. Uskotteko, että se auttaisi, jos vakuutettaisiin herra Trump tekemään jotakin nämä suhteen, jos Delaware ja niin edelleen laitettaisiin veroparatiisi mustalle listalle? Suosittelisitko tätä? Kiitos. Uh, yeah, uh, to your second... Niin vastaan toisen kysymyksen. Kyllä, se auttaisi valtavasti jos asettaisiin sanktioita Delawarea ja muita osavaltioita vastaan, Yhdysvalloissa, jotka eivät noudata sääntöjä, jos tutkimus että ne eivät noudata sääntöjä, joten minusta vaikuttaa siltä, että voidaan sanoa, että no, me olemme halukkaita vain käsittelemään oikeudenkäyttöalueita, jotka noudattavat tiettyjä normeja, ja sitten nämä oikeudenkäyttöalueet eivät noudata normeja ja pahoittelut, mutta eurooppalaiset yhtiöt eivät voi olla yhteydessä tai toimia pankkien kanssa, jotka ovat rekisteröityneet esimerkiksi yhteen tällaisen Yhdysvaltoon, joka ei täytä näitä normeja, standardeja. Se varmastikin kiinnittäisi huomiota tähän kysymykseen ja saattaisi niiden, et saa aikaisemmin muuttaiset käytöstään. Se, mitä kuulitte Yhdysvaltain valtaverkostoista oli ehkä tekosyy sillä, ne ovat nyt toimineet osittain näissä asioissa ja sanovat, että eivät voi toimia aikaisemmin. Ja esimerkiksi, no osittain tämä on vastauksena sille, että suuri yleisö on raivostunut Yhdysvalloissa. Huomattiin, että hyvin, hyvin suuri osuus asuntojen hakinnoista New York City kaupungissa, jotka ovat yli miljoona dollaria, tehtiin toimijoista, joista ei tiedetty, kuka toinen omistaja oli. Joten oli hyvin selvää, että oli ainakin mahdollista rahanpesua käynnissä massiivisesti kiinteistöalalla Yhdysvalloissa ja New Yorkin kaupungissa. Ja Yhdysvaltain hallitus kyllä reagoi siihen ja sanoi, että pitää sanoa kuka on todellinen edunsaaja kiinteistöjen osalta ensinnäkin New Yorkin kaupungissa ja sitten Washington DCssä. Ja nyt ilmeisesti ne ovat laajentaneet tuota entisestään. Joten Yhdysvaltain hallitus, sillä on useita välineitä, joilla se voisi ryhtyä toimiin, jos se haluaisi. Joten Tämä pakoteiden uhka saattaisi ehkä auttaa ryhtymään useampiin toimiin vielä, ja se olisi suureksi avuksi. Sitten tämä suurempi kysymys, joka teille ensinnäkin sanoitte, että Irlanti, siellä kasvuvauhti oli 26 prosenttia, kaikki tietävät, että se ei ole todellista. Valtiot eivät kasva 26 prosenttia. Talouskasvu ei ole tuo luku. Ja se osoittaa vain, miten epäaitoa oli se, mitä tapahtui. 26 prosenttia kasvoi itse asiassa tämä raportoitu tulo ja raportoitu BKT, mutta se ei ole niin, että kansalaiset Irlannissa yhtäkkiä saa 20 prosenttia enemmän vaurautta, jos tehtäisiin tutkimus keskivertohenkilölle Irlannissa kyseisen onko ovat tulosi kasvaneet neljänneksen, niin no, tuskinpa löytyisi kukaan Irlannissa, joka sanoisi, että tulot ovat kasvaneet 26 prosenttia viime vuoden aikana ja tämä osoittaa, miten pitkään menevää tällainen välttelyyn tyyppiset toimet ovat, joita on meneillään. Ja sanotaan, että se mitä on raportoitu siihen, mitä todellisesti tapahtuu taloudessa. Mutta yleinen pointti, jonka otte esille, oli, että kun ei ole todellisia verotuloja johtuen näistä pelleilyistä, niin se aiheuttaa valtavasti kuluja, sillä ei voi tehdä investointeja infrastruktuuriin, koulutukseen, teknologiaan, jotka ovat tarpeen todelliselle kasvulle, ei tälle tekokasvulle, jota, jota, josta raportin Irlannissa, vaan todellinen kasvu, joka nostaa ihmisten elintasoa. Ja jos ei ole verotuloja, niin ei investointeja voi tehdä tulevaisuudessakaan siitä syystä ongelma tässä sanoa sitten se, että pitää ottaa huomioon Euroopan näkymät kokonaisuudessaan ja maailman näkymät. Thank you very much. Kiitos professori Stiglitz. Seuraavaksi vihreiden puolesta Pascal Durand. Merci, ah. euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä, professori Stiglitz. Te olette ekonomisti, kuuluisa sellainen, tunnettu neuvonantaja, mutta ei ole kyse pelkästään siitä, että olette myös kuuluneet Clintonin hallintoon tärkeänä jäsenenä. Mitä vielä voisin nyt sanoa? Clintonin hallinnosta neljän vuoden ajan, mutta mm, tässä nyt äänestäjät päättivät, päättivät toisen. Mutta tämä on vieläkin erikoisempaa, mitä te sanotte, koska olette olleet myös päättäjien puolella. Minulla on pari kysymystä. Toinen liittyy hiukan enemmän tähän henkilökohtaiseen puoleen. Ensimmäinen kysymys. Te sanoitte aivan selvästi, että tarvitaan seuraamuksia. Ne, jotka eivät noudata sääntöjä, heitä pitäisi rangaista. Haluaisin teitä nyt kuulla mielipiteenä kysyn juristina. Mitä olette mieltä soft lawsta ja itsesäätöstä, koska lakijärjestö, lakivirfilmalla on jo sääntöjä. Minkälaisia sääntöjä te oikein haluaisitte toteuttaa, minkä tyyppisiä pakoitteita rajoituksia haluaisitte asettaa, koska tällaisia normeja ei ole on olemassa. Sitten toinen lyhyt kysymys. Te olette toiminut ihan päätöksenteon ytimessä. Minkälaisia isoja esteitä teidän mielestänne on, jotka estävät sen, että veronkierto, jota se on aina ollut olemassa, minkälaisia esteitä on sille, että päättäjät eivät pysty toteuttamaan julkista politiikkaa, joka lopettaisi tällaiset haitalliset käytännöt? professor Stiglitz. Kiitos, Yeah, I think in many of the areas, uh... Niin monet alueet tällainen johdettu lainsäädäntö, soft law, suositukset, se voi olla tärkeä väline, ja minä itse olen puhunut sellaisista lähestymistavasta, että voitaisiin harto yritysten uudelleenjärjestelyä maksukyvyttömyystilanteessa. Se voisi joskus olla helpompaa kuin varsinaisen lainsäädännön käyttö. Tämä on sellaista aluetta, jolla jo nyt on käytetty paljon tällaisia suosituksia ja painostuksia ja mutta kuitenkin mikään ei ole auttanut, vaikka miten oltaisiin puhuttu avoimuudesta ja sen merkityksestä. Niin, nämä salassapitokeskukset, paratiisit ovat oikeastaan immuuneja kaikenlaiselle normaalille painostukselle, joita erilaisilla suosituksilla voidaan harjoittaa. Olette kyllä aivan oikeassa siinä, että, että tulee paljonkin siihen, mistä puhumme, niin nyt on jo olemassa erilaisia standardeja, lakeja, se, mitä lakiyritykset tekevät, niin niitä voitaisiin tämän pohjalta jo sanktioida. Ei oikeastaan tarvitse meidän mitään uutta tehdäkään. Meidän pitäisi vain täytäntöön panna sääntöjä ja, ja lakeja, joita meillä jo on. Esimerkiksi se, että on mukana lapsi prostituutiossa, ja tämähän paljastui tällainen toiminta myös panama yhteydessä. Me tiedämme, että jos kuuluu tällaisen toimintaan niin se, ja avustaa siinä, niin se on laitonta ja silloin pitäisi asettaa rankaisu asianajoyritykselle tällaista toiminnasta. Siis jollakin tasolla se, mitä peräänkuulutamme on, että pitäisi toteuttaa niitä sääntöjä, joita meillä jo on olemassa, mutta te, ilmeisestikään emme nyt näin tällä hetkellä niitä näin tee, emme täytäntöönpane. Ja tällä todellakin tarkoitan oikeastaan sitä, että meidän pitäisi äh, äh, saada nämä salasopitokeskukset ymmärtämään, sitten voitaisiin käyttää järeämpiä laillisia toimia näitä yrityksiä kohtaan kuin aikaisemmin softloon yhteydessä. Siksi meillä todellakin täytyy olla vahvempaa lainvalvontaa ja täytäntöönpanopuolta ja ehkä myös korkeampia standardeja, koska nämä tahot kyllä aina pyrkivät hämmentävän näitä hämärtämään rajaviivoja. Ja jos nostetaan standardeja, niin silloin teemme selväksi, että he eivät ole lähelläkään näitä ta- tavoitteita, vaan ovat todellakin kaukana hyväksyttävästä. hyväksyttävästä. Sitten te kysyitte, minkälaisia esteitä on tarttua näihin ongelmina ja korjata niitä. Ottaisin esille kaksi. Ensinnäkin ö, mm, saamattomuus ja sitten toisaalta painostusryhmät. Antaisin nyt esimerkin näistä kummastakin. Kun olin Clintonin hallinnossa mukana, otin esille kysymyksen siirtohinnoittelujärjestelmästämme. Se on tällaista kansallis, liittyy ka, tällainen kansainvälinen vertuksinen käytäntö ei voisi toimia. Ja USAn valtiovarainministeriöstä tuli sitten sellainen vastaus, että olemme tehneet kovasti työtä sen eteen, että luotaisiin tällainen siirtohintajärjestelmä 1920-luvulla, emmekä halua palata siihen asiaan vasta seitsemän vuotta tämän jälkeen vieläkin oltiin uupuneita tästä 20-luvun väännöstä. No, tätä kutsuisin tällaisen inertiaksi, saamattomuudeksi, velttoudeksi. On muutakin asiaa elämässä, joten he eivät pitäneet tätä tärkeänä. Minusta se kyllä oli varsin tärkeä kysymys, mutta en saanut heitä tarttumaan asiaan. Nyt me sitten kyllä ymmärrämme, kuinka vakavasta ongelmasta onkaan kyse. 25 vuotta tämän jälkeen ongelma on vain kasvanut, muuttunut pahemmaksi. Järjestelmä, joka ei voinut toimia, ei ole tietenkään toiminut. Joten nyt kiinnitetään tähän asiaan huomiota ja toivottavasti tämä kansainvälinen komitea, joka on asetettu niin siinä kiinnitetään suuri huomio tähän asiaan vieläkin enemmän kuin tähän mennessä. Joten yksi asia on siis tämä tällainen saamattomuus, toimimattomuus. Ja sitten toisaalta taas nämä painostusryhmät. Useimmilla näistä kysymyksistä joku alueellista, joku aina hy- hyötyy näistä järjestelyistä. Ja ne, jotka hyötyvät, eivät halua menettää tietenkään tätä hyötyä ja etuaan. Asia on juuri näin yksinkertaista. Mm, vaikka vielä yksi esimerkki teille. ihan erilaiselta alueelta. Minä yritin ottaa käyttöön tällaisen vihreän BKT-välineen, jotta nähtäisin missä määrin ympäristö kärsii ja niin edelleen. Tiedän, että tämä oli tärkeä idea, koska kun sitten hiiliteollisuuden lobbarit eturyhmä sanoi, että jos jatkaisin tällaista puhetta, ja ottaisit kaiken rahoituksen meiltä pois. Joten tuli kyllä selväksi, että äh, se koira älähti, johon kalikka kalahti, ja mitä ei tietenkään tapahtunut ilmeisestikään, luonnollisestikaan, koska he eivät halunneet sitä, että kiinnittäisin huomiota ympäristön huononemisen hiiliteosuuden takia. Monet ihmiset tekevät paljon rahaa veronkierrosta tämänhetkisen järjestelyn yhteydessä. Ja juuri sen takia meidän pitää asialle juuri jotakin tehdäkin. Kiitos. Meillä on, no katson kelloon, seitsemän minuuttia enää jäljellä, mutta monia puhujia. No hieman lyhyemmin pyydän kysymään ja vastaamaan. Seuraava puhuja. Ray Finch EFDD-ryhmästä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Professori Stiglitz, selvityksessänne ja kyselyssäkin, jonka ystävällisesti täytitte vastauksenne, toteatte, että salassapitokeskukset pitäisi sulkea kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä, ja siellä on kolme eri kohtaa, miten se toteutettaisiin. Viimeisessä kohdassa todetaan, me voimme julistaa sen lailliseksi, laittomaksi, jos pankilla on minkälaista yhteydenpitoa yhdenkään rahoituslaitoksen kanssa, joka toimii yhteisön haluttomassa alueella. Mitä tällä tarkoitetaan tarkalleen? Niin ilmeisesti, että jos tällaiset oikeudenkäyttöalueet eristettäisiin muusta maa, maailmasta, eikö se sitten jotenkin rankaisee noiden maiden kansalaisia. Kansakuntia ei pitäisi rangaista, jos jotkut laitokset toimivat huonosti. Ja, ja mainitsitte myös Trumpin vero välttelyn, ehkäpä Rova Clintoninkin verovälttelyt voisi tulla esille ja, ja miten on ollut yhteyksissä lähi diktatuurien kanssa ja näistäkin lähteistä on tullut rahaa kampanjaan. Okay. Uh... No. Maat, jotka tienaavat sillä, että rapauttavat maailman taloutta, ovat aihe, johon jo puutuin aiemmin, kun, kun vastasin itsemääräämisoikeudesta. On kyse vastuullisesta itsemääräämisoikeudesta tai sitten itsemääräämisoikeudesta, joka vahingoittaa muita. Aina on maksettava kutsannuksesta tästä ja kansalaisten on sitten noissa samassa myös reagoittava ja sanottava omilla hallituksilleen, että ei tässä pääse kuin koira veräjästä, jos vahingoittaa muita ajatellaan maailman ilmaston lämpenemistä, saastuttamista. Ei myöskään, jos saastutetaan maailman taloutta salassa pidon kautta. Onpa kyse korruptiosta, lapsiprostituutiosta, pornografiasta tai mistä tahansa toiminnasta. Ja se vahingoittaa muita yhteiskuntia, eikä sitä voida hyväksyä. Ikävä kyllä kun isketään näihin maihin, varmasti tulee myös uhreja. Se liittyy aina seuraamuksiin. Seuraamuksia on asetettu Venäjää kohtaankin, kun se on loukannut kansainvälistä oikeutta Itä-Ukrainan anastamalla. Ja mielestäni se on oikea tapa toimia. Kiitoksia. sitä seuraava puhuja. Gilles Breton, ENF. Ah, okei. Okay. Monsieur Stiglitz. Euh, Herra Stiglitz, kiitos, että tulitte tänne valiokuntaan puhumaan teidän mukaan. Ja se, että julkistettiin paperit osoittaa, että on kolmen tyyppisiä talousrikkomuksia, joita on tehty ensinnäkin veropetoksia, joita yksityiset tai yritykset ovat tehneet toiseksi. Rahaa on valkaistu kolmanneksi korruptiota, joita julkiset ovat tehneet tai korkeat virkamiehet mitä tulee sitten tähän kolmanteen osion, arvioitte, että EU ja Yhdysvallat, niillä on keinot torjua tehokkaasti korruptiota, mutta toteatte, että ne eivät sitä tee. Näin ollen nelisen kysymystä ensinnäkin. Oletteko sitä mieltä, että Donald Trumpin valinta saa Yhdysvaltat intensifioimaan ponnistelujaan avoimuuskysymyksissä toiseksi? Uskotteko, että EU sillä on tahtoa torjua todellakin korruptiota ja verovälttelyä, kun tiedetään, että Brysselin komissio, sitä johtaa entinen veroparatiisin pääministeri, Luxemburgin pääministeri. Kolmanneksi teknisemmältä näkökulmalta, oletteko sitä mieltä, että euro on helpottanut korruptiota ja verovälttelyä entisestään kuin mitä olisivat tehneet kansalliset valuutat. Neljänneksi, jos korruption ja verovälttelyn laajuus on globalisaation hedelmää. Ettekö ole sitten sitä mieltä, että paluu protektionistiin järkevällä tavalla voisi olla suojelua? Kiitos. Kiitos tästä kannatosta. Toinen kysymys on tullut jo selväksi. Olkaa hyvä. Ja, uh, I, I think I'm... Minusta. No, on hyvä, että otitte esille tämän kolmannen aspektin, eli että piitoon palvelut myös piilottamaan eturistiriitoja ja korruptiota kehittyneissä valtioissa ja kehittyneissä talousvalloissa tämä on ollut suuri ongelman lähde. Yksi alkuperäistä intressistä tässä oli, kun olin Maailmanpankissa pääekonomistina ja oli valtavaa korruptiota sosiaalisissa valtioissa ja rahat no, oli piiloteltu tunnetusti Lontooseen, mutta valtio ei saanut tuota rahaa takaisin ja se on Lontoon rooli tällaisena salassapito paratiisina. Olen hyvin huolissani sitä, että kun presidentti Trump valittiin presidentiksi, että hän päättävästi ryhtyy toimiin näissä kysymyksissä. Uskon, että tämä menee vain heikompaan suuntaan. Paljon keskustelua on siitä, josko eturistiriita termi kuuluu edes hänen sanakirjaansa niin sanotusti. Ja meillä nyt ei ole selvästikään oikeita kehyksiä, että voitaisiin käsitellä eturistiriitoja, mutta kuten oikein huomautitte, se tosiasia, että EUta johtaa ikään kuin kaiken arkkitehti, verovälttelyjärjestelmien arkkitehti, joka aiheutti kustannuksia muille valtioille. No, sehän on ongelmallista sinänsä. Ja hyvä uutinen on se, että ihmiset ovat niin tietoisia tästä, että se on lisännyt huomiota tähän kysymykseen. Ja ihmiset, se, että ihmiset kysyvät tämän kysymyksen, osoittaa, että kyllä Tämä tiedetään. Sitten on useita asioita, joihin ei ole pystynyt puuttumaan täällä vielä, jotka helpottavat korruptiota, avoimuuden puutetta. Yksi niistä ovat haltijaosakkeet. Haltijaosakkeet ovat erilaista avoimuuden puutteen että 500 euron seteli on toinen merkki avoimuuden puutteesta, sillä sillä vähennetään kuluja, jotka liittyvät siihen, että kannetaan rahaa ympäriinsä. No, tiedän, että aika on loppumassa, mutta pitää kertoa lyhyt kertomus. No, tämä oli, kun olin tässä taloudellisen neuvonantajana Council of Economic Advisors, halusin päästä eroon yhdysvaltalaisista velkakirjoista, haltijajoukkolainoista, sillä niitä käytettiin samantyyppisesti. Ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön vastaus oli, että jos me hankimme sen eron, niin korot nousisivat. No tietysti pitää ymmärtää, mitä he tarkoittivat. He ymmärsivät, että kysyntä niille, jotka halusivat avoimuuden puutetta ja jotka välttelivät veroja, oli riittävän suurta, jotta se vaikutti hintaan, mutta toisaalta menetti verotuloja tulossa sen, mitä saavutti toisella puolen. Mutta ei pitäisi ajatella tätä tällä tavalla tätä korkeutta. Ja kuitenkin valtiovarainministeriö keskittyi kapeakatseisesti siihen, että halutaan minimoida korot. Ja näin on oli halukkaassa olemaan ikään kuin rikoskumppani korruptiossa ja verovälttelyssä. Minulle tämä oli asia ja asenne, jota en ymmärtänyt. En usko, että protektionismi on vastaus. Se ei tule auttamaan. Me olemme jo riittävän integroituneessa maailmassa, jossa ihmiset liikkuvat ympäriinsä. Protektionismi ei ole vastaus, mutta oikea vastaus on, että kun on kauppasopimuksia, pitää varmistaa, että ne niissä on säännöksiä, jotka liittyvät avoimuuteen ja että niiden avulla voidaan torjua ja taistella tässä sodassa. Ja sen pitäisi olla tärkeä osa kaikissa kauppasopimuksissa. Kiitoksia kovasti. Nyt on kaksi lisäkysymystä kahdelta suurimmalta poliittiselta ryhmältä, Judek Niedermayer ja Emmanuel Morel. Ludek. Uh, Mr. Chairman, and thanks, uh, professor. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän, kiitän professori Stiglitzia tänne tulosta. Ensimmäinen kysymykseni liittyy vastauksiin, joita annoitte valiokunnalle. Ja näyttää siltä, kun kuvaatte tätä verkostoa, jota Panamassa käytettiin, eikä vain siellä, niin näyttää siltä, että lakiyhtiöt ovat kaikkein heikoin lenki, koska pankit ja tilintarkastajat, he, niitä säännellään kyllä, mutta lakifirmoja ei, joten onkohan tämä huomio nyt aivan oikea. Sitten toinen kysymys. Meidän valiokuntamme ja parlamentissa tehtyssä työssä keskitytään muutenkin veron kiertoon, ei vain verovilppiin. Mietin, missä määrin te ekonomistina uskotte, että epäjohdonmukainen, liian monimutkainen verojärjestelmä on tässä tärkeässä roolissa. Se lisää veron kiertoa ja missä määrin hallitusten pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että yksinkertaistettaisiin, selvennettäisiin verolainsäädäntöä. Uh, yes, I, I, I... Niin yksi heikoimmista linkistä on juuri lakiyritykset tällä hetkellä siis, mutta myös yhteysyritykset, erilaiset säätiöt, jotka harjoittavat salassapitoa. Ja nyt pitäisi saada selville edunsaajahomistajat. Nämä ovat, tässä onkin kaksi tärkeintä heikkoutta tämänhetkisessä avoimuuskehyksessä. Niin, olen samaa mieltä. Veronkierto on huomattava iso ongelma ja yksinkertaistaminen verolainsäädännössä pitäisi olla yksi tällainen mahdollisuus toimia, toimintatapamahdollisuus, mutta aina kuitenkin pitää Vaina voi olla verolainsäädäntöä. Monet ovat sanoneet, että jos on vaikka nolla veroprosentti, niin silloin ei ole verokiertoakaan kun on nolla verokanta. Mutta ei se ratkaise teidän varsinaista ongelmaanne, miten saadaan verotuloja, joten täytyy löytää oikea tasapaino. Yrityksillä on on valtavasti älyä. Voitte pitää järjestelmämme yksinkertaisena, mutta voin taata teille, että heille, yritykset kyllä löytävät jonkun keinon lisätä monimutkaisia kerroksia tähän, jota te ette ole vielä ajatelleet itse. Joten kokonainen äh, juristien armeija on hoitamassa tämän tyyppisiä veronkiertokysymyksiä se monimutkaisuus, jota nyt löytyy järjestelmästä, on siellä juuri sen takia, että sitä on sinne rakennettu ja yritetty ke- keksiä keinoja olla maksamatta veroja. Joten ehkä on olemassa keinoja yksinkertaista, jos aloitetaan ihan alusta ja ymmärretään että tapa, jolla järjestelmä nyt tällä hetkellä toimii on sellainen, että ihmiset kiertävät lakia ja sitten sanotaan, että meidän pitää lopettaa tällainen kierto ja sitten ne kiertävät tätä toista kiertokeinoa. Se pitää taas lopettaa, sanoo lainsäätäjä, päättäjä ja taas tämä kierto ja jatkuu. Ehkä jossain kohtaa pitäisi mennä takaisin nollaruutuun ja miettiä, mitä se oikein tapahtuu ja uudelleen kirjoittaa koko säännöstö. Alkaa ihan tyhjästä koko prosessi. Kiitos. Viimeinen puhuja luottosani on Emanuel Morell. Meillä on nyt 12.36 näyttävä kello. Ei ole mahdollista ottaa menettelyn puhujalistaa. Olkaa hyvä. Lyhyesti. Siinä otettiin esille myös kauppasopimukset ja siinä on yhteys Panamaan, mutta ei pelkästään siihen, kun näitä rahanpesuutta ja veropetokset, niin yhä vähemmän se käytetään rahoitusmarkkinoita ja vähemmän käytetään kansallisia liiketoimia. Mitä mieltä olette siitä, että olisi edollistettu verotussopimuksessa, kauppasopimuksessa, jos ei kerran noudata esimerkiksi edunsaajien keskusrekisteriä tai maakohtaista raportointia monikansallisista yrityksistä, niin siinä menettää sitten kauppasopimuksen tarjoamat edut. Oliko se yksi kriteeri? Toiseksi, minäkin olen lukenut teidän eurotekstinne monien lailla, mutta ettekö te usko kuitenkin, olipa sitten mitä mieltä tahansa eurosta, että valuutan yhteydessä tarvitaan jotakin turvaverkkoja verotuksessa, olette oikeassa, on kaikenlaisia keinoja mietitty, ettei verovälttely tapahtuisi, mutta ehkä tarvitaan jonkinlainen kuitenkin nimellinen verokanta, minimäisverokanta yrityksille, jotta pystyttäisiin jotenkin välttymään tältä verovälttelyltä. Kiitos. Emme voi nyt keskustella euron tilanteesta tänään. Olkaa hyvä. Yeah, I, I agree with both. Minä olen ihan samaa mieltä molempien erotustenne kanssa. Kauppasopimuksissa voisi olla tällainen ehto. Eli jos haluaa hyötyä sopimuksista, niin täytyy ainakin vähimmäisehdot täyttää. Avoimuus, edunsaajomistus. Mielestäni se olisi hyvä ajatus. Tämän myötä päästäisiin eteenpäin myös läpinäkyvyydessä ihan valtavasti. Niin ikään olen sitä mieltä, ja itse asiassa se liittyy myös tähän selvitykseemme, miten puhuttua kansainväliseen verokilpailuun. Nimittäin ensimmäinen suositus oli, että pitäisi panna katto kilpailulle ja paras tapa tässä olisi nimenomaan, että on sovittu vähimmäiskanta yrityksille. Olemme kuvailleet myös, miten sitä voitaisiin täytäntöön panna. Ihan noin maailman mittakaavassa Yhdysvallat, EU, edes kumpi Yhdysvallat tai EU voisivat sopiva vähimmäistason yritysveron kannasta, niin sitä myöden ainakin olisi alintaso määrättyjä päästään ääriilmiöistä verokilpailussa ja verovälttelystä eroon, kuten nyt on tilanne. Kiitos paljon professori Stiglitz. Kiitän näistä kokemuksista, jotka käytämme kanssamme. Se oli hyvin suureksi avuksi meidän työllemme tässä tutkimusvaliokunnassa. Kiitoksia kovasti. Tämä oli hyvin hedelmällistä ja hyvää keskustelua. I... Ich möchte den Haluaisin kiittää tulkkeja, että jäivät 10 minuuttia yliaikaa. Päätän kokouksen. Kiitos. Okay. Yeah. Yeah. Stewart, your assistant. Uh...